keskustelu olisi päätöslauselma ja Rova Ashton olisi läsnä ja käsittelisimme Euroopan politiikkaa Kiinan ja Tiibetin suhteen. Kiitoksia. Tämä voidaan esittää myös puheenjohtajakokouksessa. Ryhmän puheenjohtajana te, herra Kompenit, voitte esittää asiaa milloin haluatte. Kiitoksia tästä huomiosta. Sitten siirrymme ensimmäisen kohtaan esityslistassa yhteiskeskustelu EKPn vuosikertomuksesta vuodelle 2009 ja valuuttakurssit. Kaksi mietintöä. Herra Baltsin mietintö, EKP vuosikertomus 2009 sekä komission julkilausuma kansainvälisten valuuttakurssien viimeaikainen kehitys. Hyvät kollegat, Minulla on pyyntö teille kaikille. Jos lähdette salista, pyydän niin nopeasti kuin mahdollista. Olisi parempi, jos jäisitte tänne, mutta pyydän. Antakaa meille mahdollisuus keskusteluun. Hyvin tärkeitä aiheita. Niin nopeasti kuin mahdollista. Dear colleagues. Hyvät kollegat. Jos voisin teitä pyytää istuutumaan, jotta voimme aloittaa keskustelun. Täysistunto jatkuisi. Colleague Daniel Convendit with... Kollega Convendit ja muut kollegat, Daniel pyytäisin, voisitteko lopettaa It's very difficult to start. Okay. Our rapporteur. Esittelijämme Kollega Burkhard Paltz, teillä on puheenvuoro. Burkhard Paltz. Ja. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es wurde ja eben schon etwas mehr Ruhe aufgerufen. Täällä pyydettiin rau- rauhaa. Ehkäpä kollegat voisivat myös noudattaa pyyntöä. Mietintöni koskee EKP vuosikaudelta 2009, eli kyseessä on aika, jolloin poliittiset toimet, taloustoimet, finanssitoimet olivat talouskriisin dominoimia. Kriisi, joka oli ensin pelkkä rahoituskriisi, niin toisessa aallossa se vaikutti sitten ihan reaalitalouteen. Taloudellinen toimileisuus laantui, verotulot vähenivät, sosiaalimenot vähenivät, se johti sitten julkisten talouksien velkaantumiseen. Lisätoimet, jotka liittyivät talouden elävöittämiseen, vaikuttivat myös velkaantumiseen. Tämä lisääntyvä velkaantuminen sai hallitukset turvautumaan säästöpaketteihin kautta Euroopan. Ne olivat minun mielestäni vaadittavia, joskus jopa liiallisia. Ne rajoittivat hallitusten toimintakykyä. Siitä huolimatta 2019 toisella vuosipuoliskolla talous alkoi elpyä. Silti 2010 talouskriisi uhkasi joutua kolmanteen aaltoon, joka liittyy sitten siis julkisen velan kriisiin. Tämä vaara ei ole vieläkään mielestäni ohi. Viime vuosina Irlannin tapauksen kautta olemme saaneet selkeän muistutuksen siitä, että jäsenvaltioiden liiallisen velkaantumisen ongelma ei ole vielä selvitetty ollenkaan. Ja olen samaa mieltä herra Rompain kanssa että euron loppu olisi, että euro olisi lopussa, niin se on, sen voidaan asettaa kyseenalaiseksi. Tässä voi sanoa, että EKP on hyvin reagoinut ja kohtuulla tähän haasteeseen. Sen toimet olivat mm, menestyksekkäitä ja estivät monien rahoituslaitosten murtumisen. Kuitenkin tämä lisääntynyt likviditeetti on mennyt reaalitalouteen niin, että koko, kaikki toimien elvytyspotentiaali ei tullut realisoiduksi. Nyt sitten toimista luopuminen on olennaista. Kreikan ja muiden eurovaltioiden ongelmat voivat olla osittain sisäsyntyisiä ja kotisyntyisiä, mutta talous- ja valuuttaunionin ongelmat ovat kuitenkin tulleet tehneet selväksi. Kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöjä on nyt rikottu. Nämä sääntöjen rikkomukset täytyy ottaa esille ja täytyy uudet rikkomukset estää. Vakaus- ja kasvuvoimusta täytyy vahvistaa ja valuuttaunioni täytyy tasapainottaa paremmin. Valuuttaunionin sisäisyyteen talouspolitiikkojen koordinointi on olennaista Euroalue täytyy päästä eroon sisäisistä eroista, jotta uusi kriisi voidaan välttää. Rakenneprosessi euroalueella voi kuitenkin vahvistua niin, että finanssivalvontajärjestelmiä vahvennetaan. Erityisesti kun ajatellaan tätä uutta järjestelmäriskikomiteaa, niin EKPn toiminnan arviointi on nyt tärkeää. Ja uskon, että me voimme kaikki päästä kriisistä irti vahventuneena, jos opimme oikeat läksyt siitä, mitä on tapahtunut. Euroopan unionin sen historia on aina osoittanut, että se on pystynyt kehittymään eteenpäin jos se voi äh, kohdata ja ylittää haasteensa. Minun mielestäni näitä pitäisi katsoa mahdollisuutena mieluummin kuin uhkana. Joten haluaisin kiittää kaikkia yhteistyöstä tämän mietinnön osalta. Kiitoksia. For, for your speech into... Kiitoksia alustuksesta. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Euroopan keskuspankin pääjohtaja herra Jean-Claude Trichet, teillä on puheenvuoro. Merci beaucoup. Kiitoksia paljon, hyvä puhemies. Hyvä esittelijä ja e, edustaja Baltse, hyvät naiset ja herrat, parlamentin edustajat. Minulla on kunnia esitellä teille vuoden 2009 toimintakertomus, kuten perussopimuksien mukaan kuuluukin. Minä olin täällä maaliskuussa edellisen raporttini kanssa ja vaalien takia tässä nyt on vähän erikoinen tämä aikataulu ja tällä tavalla kaksi kertaa samana vuonna. Ensiksi minä haluaisin kiittää siitä tuesta, jonka olen saanut päätöslauselmasta ja myöskin näistä säännöllisistä kuulemistilaisuuksissa Ekon valiokunnan Eh, edessä, joita on pidetty ja kiitän tästä hyvästä yhteistyöstä EKPn kanssa. Tämä on erityisen ilahduttavaa nimenomaan siksi, koska parlamentti on hyvin selkeästi osoittanut halunsa ja kykynsä valvoa eurooppalaisia eh, etuja, kuten tätä talousvalvontaa. Ja sitten seuraavaksi minä haluaisin antaa lyhyen katsauksen näistä poliittisista toimenpiteistä, joita EKPssä on tehty finanssi- ja talouskriisin aikana. Kriisiaikan ajan lisäksi haluaisin muistuttaa teitä EKPn toimista ensimmäisten 12 vuoden aikana ennen tätä kautta. Ja lopuksi minä haluaisin vielä muistuttaa niistä kiireellisimmistä tehtävistä, joita meillä on vuonna 2011 edessämme ja niihin haluaisin puuttua. Hyvä puhemies, haluaisin ensin aloittaa e, kertomalla niistä toimista, joita kriisin aikana tehtiin. 2009 oli erittäin haastava e, vuosi rahapolitiikalle EKPssä. Se alkoi maailmanlaajuisena kriisinä sen jälkeen, kun finanssikriisi Eh, puhkesi tai käynnistyi 2007, 2008 eh, syksyllä. Meillä oli infla, inflaatio eh, torjunta mielessä, niin me laskimme korkoja, ohjauskorkoja. Mutta sitten kuitenkin seitsemän kuukauden aikana lokakuusta toukokuuhun yli 300 peruspistettä me alensimme korkomme tasoa. Tällä tavalla ajateltiin, että euro, euroalue hyötyisi rahoitusmahdollisuuksista ja me jatkoimme 2009 vielä tukemalla euroalueen pankkien lainanantoa. Ja me teimme tämän siksi, että markkinat eivät toimineet. Ja me halusimme tällä valvontaa tukea hinta vakautta ja pitää peruskorot alhaalla. Nämä olivat vähän epä- tai harvinaisia toimenpiteitä ja meillä oli näitä rahoitusoperaatioita, joita kohdensimme e, Euroopan alueen pankeille näitä kollateraaliriskejä vastaan, joita, joita oli odotettavissa. Ja me menimme paljon pitemmälle kuin mitä normaalissa operaatioissa me teemme. maturiteettiasioissa vuonna 2009 tehtiin päätöksiä, jotka olivat tietenkin luonteeltaan hyvin tärkeitä. Aivan kuten täällä päätöslauselmassa on sanottu, tämä tuki luototusta ja tämä, tämän avulla sitten onnistuneesti vältimme sen, mitä olisi tapahtunut, jos tämä markkinahäiriö olisi johtanut vielä suurempaan taantumaan tai jopa lamaan. Kaikki meidän toimintamme liittyy siihen mandaattiin, joka meillä on keskipitkällä aikavälillä euroalueen suhteen kokonaisuudessaan. Me olemme uskottavasti voineet toteuttaa mandaattiamme ja tämä näkyy siinä, miten inflaatiolla inflaatio on kehittynyt ja minkälaiset odotukset nyt on. No eräitä parannuksia sitten 2009 vuoden aikana tapahtui, mutta uusia uhkia tuli euroalueiden joukkovelkakirjamarkkinoille. Ja sehän on hyvin tärkeää tärkeää EKPn korkojen kannalta ja siksi me päätimme tulla näille takumarkkinoille – ja autoimme autoimme siitä, että rahapolitiikalla tuetaan talouspolitiikkaa ja meidän, me näitä takuita, takuohjelmaamme laajensimme kuitenkin niin, että valvonta ei häiriintynyt koska me aiomme vetää takaisin kaiken rahan, jonka olemme markkinoille työntäneet. Kaikki nämä harvinaiset tai epätavalliset menetelmät, jotka, jotka me teemme tässä hurjassa stressitilanteessa, ovat väliaikaisia luonteeltaan ja ne luotiin vain tätä tarkoitusta varten. Nämä jotkut toimet Jotkut toimet on jo saatu päätökseen, koska edellytykset ovat eräillä finanssimarkkinoilla jo parantuneet. Ja elpyminen euroalueella on otettu myöskin huomioon. Minä haluaisin kertoa teille vielä, hyvä puhemies, eräistä asioista, jotka liittyvät euroon. Kolme tärkeää asiaa tulee mieleeni. Ensinnäkin EKP on tehnyt työnsä sillä tavalla, kun olet, oletettiin sen mandaatin mukaan, joka sille on annettu, eli hintavakauden mukaan. Meidän keskimääräinen inflaatiomme euroalueella on 1,97 prosenttia keskimäärin 12 vuoden aikana. Tämä vastaa sitä hintavakautta, jota lähdettiin tavoittamaan, ja me haluamme pitää euroalueen kor- korot hyvin eh, lähellä yhtä prosenttia. Ja tässä ja inflaatio alle kahdessa prosentissa. Eli tällä tavalla euro on eh, vaikuttanut vakauteen viime vuosina, vaikkakin on ollut hyvin eh, haastava ilmasto ympärillämme tämän maailmanlaajuisen kriisin myötä. Sitten toinen asia kun me ajattelemme EKP-rahapolitiikkaa ja sen uskottavuutta, inflaatioodotukset ovat, ovat olleet hyvin kiinteästi yhteydessä hintavakauteen ja me olemme onnistuneet. Me olemme hyvin täysin riippumattomia EKPssä, EKPssä poliittisesta tahosta ja meillä on hyvin avointa viestintää silloin aina kun on hintavakaudesta kysymys. Meillä on kaksipilarinen, kaksiosainen valvontastrategia, jossa katsomme eh, keskipitkällä aikavälillä asioita. Ja tämän, tämän taustana on hyvin vahva analyyttinen työ. Ja tämä kehys on sellainen, kuten tiedätte, että me hyvin tiukkaan tarkkailemme luotonantoa ja me seuraamme inflaation kehittämistä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Tällainen lähestymistapa perustuu johdonmukaiseen päätöksentekoon ja kun katson näitä lyhytaikaisia volatiliteetteja. Mitä sitten ulkoiseen ulottuvuuteen eurokohdalla tulee, niin minun täytyy sanoa, että valuuttamme on vakiinnuttanut asemansa 2009 vuonna esimerkiksi se oli noin 30 prosenttia käytettiin näissä kansainvälisissä vaihtooperaatioiden takuissa. Ulkoisesta ulottuvuudesta kun puhun, niin haluaisin myöskin puhua näistä kurssiasioista. Tähän liittyy kaksi asiaa. Ensinnäkin on suhde suurempiin kelluviin valuuttoihin, kuten dollariin, euro, jeniin, Englannin puntaan, Kanadan dollariin. Nämä valuutat ovat Bretton Woods-järjestelmän romahtamisen jälkeen kelluneet, eli vuodesta 70-luvulta lähtien kansainvälinen yhteisö ja liiallinen volatiteetti on sellainen asia, että sillä on vakau- vaikutuksensa rahamarkkinoiden vakauteen. Viime aikojen USAn, USAn puolelta Fedin kommentit ovat olleet sellaisia, että vahva dollari muiden vaihdettavien valuuttojen suhteen on USAn intressien mukainen. Olen aivan samaa mieltä. Dollari on uskottava kehittyneiden talouksien valuuttojen joukossa ja se on kaikkien intressien mukaista sekä n Euroopan että kansainvälisen yhteisön. Sitten toinen aihe, joka liittyy nousevien talouksien valuuttaan niin niillä on paljon ylijäämää ja sellaisia vaihtokursseja, jotka eivät vastaa todellisuutta. Ja tällä tavalla kansainvälinen yhteisö yhdessä viime viikon kanssa mm, päätettiin komissiossa, komission kanssa yhdessä, että pyritään sellaisiin vaihtokursseihin, jotka heijastavat vakautta pitää katsoa, miten, miten valuutat suhtautuvat toisiinsa kilpailukyvyn kannalta, ja se on kaikkien yhteisen edun mukaista, että näin tehdään. Hyvä puhemies, EKP sanoi, että tässä on nyt totuuden paikka. Meillä on monenlaisia uhkia. Kaikki viranomaiset tietävät, mitä yksityisellä sektorilla tapahtuu. Kaikki tietävät tästä pankit, niiden johtavat rahoitusteollisuus. Nykyinen kriisi on osoittanut, että hyvät uudistukset ovat sellaisia, jotka ovat sekä Euroopan unionin että euromaiden intresseissä. Presidentti von Rompuy tästä on ja tämä hyväksytty Euroopan talouden ohjausjärjestelmä EUn tasolla, se vaikuttaa siltä, että se on hyvä, eh, hyvältä ratkaisulta Euroopan unionin maille ja rahaliitolle. Mitä me näemme tarpeelliseksi, jotta me voisimme taata yhteisvaluutan toiminnan. Minä olen aivan vakuuttunut siinä, siitä, että Euroopan parlamentti tekee tulevina aikoina sopivat päätökset, jotta tämä kaikki muuttuu realiteetiksi, mitä nyt on suunniteltu. me olemme hyvin päättäväisiä näistä tärkeistä asioista ja nyt tällä hetkellä minä haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää teitä ja vielä toistaa sen, että parlamentin rooli on hyvin tärkeä tässä talouden keskustelussa. Mitä tulee talouden sääntelyyn, meidän täytyy ymmärtää ja oppia siitä, mitä on tapahtunut ja mitä tulee tähän päätöslauselmaan – niin se on hyvin tärkeää saman kuin Basel kolmosen täytäntöönpano. Lyhyeksi myynti ja johdannaiset, nekin ovat asioita, jotka, jotka pitää tuoda esiin, jotta järjestelmä olisi avoimempi. Hyvät naiset ja herrat, hyvät eh, Euroopan kansalaisten edustajat, meillä on vuonna 2011 vuosi, jossa me hyväksymme uusia järjestelmiä kriisin jälkeiseen valvontaan. Ja meillä täytyy olla monenlaisia uudistuksia, jotka saamme läpi. Se on siksi tärkeää, että Eurooppa ja euroalue voivat vastata tuleviin haasteisiin entistä vakuuttavammin ja tehokkaammin. Ensi vuonna Meillä on ESRBn järjestelmäriskikomitea ensi, ensimmäistä vuotta käytössä. Se on uusi järjestelmä. Ja samalla tietenkin EKPn riippumattomuus ja Maastrichtin kriteerit ovat tässä kokonaisuudessa mukana. Meidän täytyy toteuttaa tehtäväämme ja näin perussopimus meiltä vaatiikin. Te voitte luottaa meihin me teemme sen, mitä kansalaiset meiltä odottavat. For your speech. Kiitoksia puheenvuorostanne. Sitten Euroopan komission puolesta herra komission jäsen Olli Rehn. European... Hyvä Euroopan parlamentin puhemies, hyvä Euroopan keskuspankin pääjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Sallikaa minun aluksi kiittää esittelijää herra Burkhard Baltsia tästä vahvasta ja kattavasta mietinnöstä, joka käsitteli Euroopan keskuspankin vuosikertomusta 2009. Komissio on tyytyväinen tähän mietintöön, joka heijastelee asian kuuluvia avainkysymyksiä. Mietinnössä järjestellään ja perustellaan EK, ja asetetaan EKPn työ niin puitteisiin, jossa se, se käsittelee nimenomaan kriisin hallintaa. Komissio on yhtä mieltä tästä lähestymistavasta. EKP pääjohtajansa Jean-Claude Trichet johdolla on liikkunut erittäin taitavasti ja vahvalla tavalla tässä vaikeassa tilanteessa. Ja haluaisin hyödyntää mahdollisuutta nyt kiittääkseni Jean-Claude Trichetta loistavasta yhteistyöstä ja siitä vahvasta roolista, joka teillä on ollut näinä myrskyisinä aikoina. EKP on niin rahapolitiikkansa kuin epätavanomaisten toimiensa kautta ollut tähdellisessä asemassa kriisin torjunnassa, voittamisessa ja luodessaan perusteita, perustaa kestävälle kasvulle ja työpaikkojen luomiselle. Aivan oikein totesitte, että rahoituskriisi on osoittanut, että tarvitaan vahvistettua talousvalvontaa euroalueella. Komissio on yhtä mieltä tästä näkemyksestä. Ja nimenomaan tämän vuoksi komissio on esittänyt useita lainsäädäntöehdotuksia, jotta voitaisiin vahvistaa Euroopan ja eritoten euroalueen taloushallintoa. Olemme myös ottaneet huomioon useita Euroopan parlamentin Feijun mietinnössä esitettyjä ehdotuksia, jotta voitaisiin unionin laajempaa taloudellista hallintoa vahvistaa. Ekon valiokuntanne on saanut komission ehdotukset käsiteltäväksi ja Ekon tällä hetkellä työstää saavuttaakseen ensi kesäkuun kunnianhimoisen määräajan tämän työn loppuun saattamiselle ja olen hyvin iloinen siitä, että työstätte tätä. Sitten käytyisin tämän keskustelun toiseen osaan, eli viimeaikaiset kehityskulut kansainvälisten valuuttakurssien osalta. Valuuttamarkkinoilla häilyvyys on kasvanut viime viikkoina ja tässä on merkittäviä muutoksia tapahtunut suurimpien kahdenvälisten vaihtokurssien osalta. Euro on kallistunut viime kesäkuusta lähtien dollariin verrattuna koska euroalueen talouden data on ollut parempaa ja koska Yhdysvaltojen rahapolitiikka on muuttunut. Viime aikoina kuitenkin euro on hieman heikentynyt verrattuna muihin valuuttoihin, koska tässä on yhä enemmän noussut huolia esille jäsenvaltioiden julkisesta taloudesta, eritoten Irlannista, ja tämä on vaikuttanut euron arvostukseen. Reaaliarvostus mielessä euro on nyt lähellä keskiaika, pitkän aikavälin keskiarvoansa, koska tänä vuonna sen arvo on hieman heikentynyt viime vuoden yli korkeasta arvosta. Noin seitsemällä prosentilla nyt reaaliarvo on tippunut. Tässä hitaan elpymisen kontekstissa ja suurten pääomien virratessa nouseviin talouksiin monet maat ovat tavoitelleet oman valuuttansa heikentämistä. Tämän vuoksi on tärkeää, että G20 Soulin kokouksen, kokouksessa johtajat hyvin vahvasti ja selvästi sitoutuivat ö, välttämään omia valuuttojansa vertailukelpoista devalvaatiota. G20 huippukokouksessa myös päätettiin, että työstetään lisää kansainvälisen kasvun uudelleen tasapainottamista. Ja tässä työstettiin suuntaan antavia ö, ohjeita. Tässä on selvää, että valuuttakurssien tasapainottamisella on oma roolinsa näin, että valuuttakurssit heijastelevat myös talouden tilaa. Komissio on yhtä mieltä G20-työn kanssa. Ja tämä tulee olemaan yksi tärkeimmistä Ranskan G20-puheenjohtajuuskauden aiheista ensi vuonna. Lopuksi, hyvä puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Minun täytyy kertoa teille nyt merkittävästä kehityskulusta euroalueella. Eilen, kun ECOFIN neuvosto ö, otti vastaan Irlannin hallituksen pyynnön rahoitusavuksi Euroopan unionilta, ministerit ovat yhtä mieltä komission ja EKPn kanssa siitä, että avun antaminen, tuen antaminen on ö, tärkeää Irlannin jotta voidaan pitää kiinni Euroopan taloudesta vakaudesta. Irlannin tukea voidaan antaa ohjelman alaisesti. Ja tässä täytyy olla tiukat poliittiset reunaehdot ja näistä nyt neuvostellaan Irlannin hallituksen kanssa. Komissio neuvottelee näistä EKPn ohjeiden mukaisesti. Tässä ohjelmassa otetaan hyvin päättäväisellä tavalla Irlannin talouden vaikeudet huomioon. Ja ohjelmassa on, ohjelmassa on mukana myös ö, pankkisektorin mahdollisten tulevien pääomatarpeiden huomioon ottaminen. Pankkisektorille täytyy ottaa huomioon kattava toimi, ö, toimenpiteiden kirjo, jotta voidaan varmistaa se, että Irlannin pankkijärjestelmä – voi hoitaa asianmukaisesti oman tehtävänsä kokonaistalouden toiminnassa. Tekniset keskustelut EU- ja IMF-ohjelmasta ovat nyt käynnistyneet ja neuvottelut voidaan saattaa loppuun marraskuun loppuun mennessä. EUn ja IMFn rahoituksen lisäksi voin kertoa teille, että yhdistynyt kuningaskunta ja Ruotsi ovat ilmaisseet valmiutensa antaa omaan panoksensa tälle ohjelmalle kahdenvälisten lainojen kautta ja tämä on oikein tervetullutta. Kokonaisuudessaan eilisen päätökset ovat tärkeä askel eteenpäin yhteisissä ponnisteluissa vakauttaa Irlannin talous ja näin ollen myös turvata Euroopan rahoitusvakaus. Kiitoksia komission jäsenelle tästä alustuksesta. Sitten poliittisten ryhmien ryhmäpuheenvuorot. EPPn ryhmäpuheenvuoro Jean-Paul Couset. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. EKP, hyvä EKPn puheenjohtaja, herra komissaari, minä tietenkin eh, yhdyn näihin ylistyksiin, joita EKPn toiminnasta annetaan, enkä minä aio kollegaani toistaa butsia siitä, mitä tässä mietinnössä on. Mutta haluaisin sanoa, että meidän täytyy ajatella kansalaisia. Mitä varten minä sanon tällä tavalla tänään? No siksi, koska eilen illalla kaikissa Ranskan kanavilla näytettiin, eh, puhuttiin presidenttien vaalista, jossa revittiin 10 euron valeraha ja sanottiin, että tämä kuvaa tilannetta. Tässä nyt tarkoittaa sitä, että tässä täytyy tiedottaa paremmin, ettei tällä tavalla suhtauduta euroon. Te olette puhuneet sääntelystä. Nämä ovat oivallisia asioita ja te tiedätte, että parlamentti tukee niitä, kuten sanoitte. Mutta vielä on paljon työtä kansalaisten suhteen. Ihmiset eivät ymmärrä sitä viestiä, joka lähetetään heille. Täällä puhutaan kaikenlaisista tilanteista ja ratkaisuista lehdistössä. Minä olin kentällä viime perjantaina ja näin 150 henkilöä. Kaikki kysyvät minulta samaa, mitä tapahtuu eurolle. Se, että kansalaiset pelkäävät nyt, niin he eivät pelkää sitä pankkia niinkään. Uh, äh, socially... kollega. Sitten sosiaalidemokraattien ryhmän ryhmäpuheenvuoro herra George Sapin Kutas. Eh, domnule președinte, domnule Trichet, domnule Ren, stimați colegi. Kiitoksia puhemies hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Baltsia erinomaisesta yhteistyöstä ja pidän hyvänä tätä, että EKP on saanut toimielimen aseman Lissabonin sopimuksessa. Sitten haluaisin puhua näistä suurista eroista euroalueen maiden välillä. Se vain osoittaa, että tarvitaan parempaa koordinointia talous- ja rahapolitiikassa. Kasvu ei yksin riitä näiden erojen umpeen kuromiseen. Tärkeä ratkaisu olisi se, että annetaan Euroopan joukkovelkakirjoja. Tämä solidarisuusmekanismi saattaisi antaa kestäviä rahoituslähteitä ongelmissa oleville jäsenvaltioille. Se lisäisi budjettivalvonnan tehokkuutta ja sillä olisi tärkeä likviditeettivaikutus. Euroon täytyy lisätä finanssikuria, koska toimijoiden riskeiltis toiminta on johtanut kriisiin. Tähän sitten liittyy spekulatiivisia hyökkäyksiä useita jäsenvaltioita vastaan. Ja näiden valtioiden on sitten paljon vaikeampi saada lainaa kansainvälisiltä markkinoilta ja koko euroalueen vakaus on ollut siinä hyökkäyksen kohteena. Tarvitsemme pysyvän mekanismin, jolla pyritään puolustamaan euroaluetta tällaisia spekulatiivisia hyökkäyksiä vastaan. Ja meidän mielestämme EKP pitäisi valvoa luottoluokituslaitoksia, luottolaitoksia. Ehkä pitäisi ajatella myös eurooppalaista luottoluokituslaitosta. Pitäisi myös ottaa huomioon se, että säästötoimet, joihin jäsenvaltioissa on ryhdytty, joihin hallitukset ovat ryhtyneet, ne saattavat rajoittaa mahdollisuuksia taloudelliseen elpymiseen Euroopan tasolla. Sen vuoksi tarvitsemme eurooppalaista taloudenhallintamallia Euroopalle, johon pitäisi kuulua finanssivakautus, työllisyyden parantaminen. Komission täytyy ehdottaa selkeät tavoitteet, jotta voidaan vähentää taloudellisia eroja jäsenvaltioiden välillä. Ja sitten viimeisenä, mutta vähäisimpänä, investoinnit vihreään eh, talouteen. Sitten rouva Silvia Gular, liberaalidemokraattien liittoparlamentissa. Hyvää päivää kaikille, puhemies, komissaari. Minä haluaisin myös puhua esittelijällemme, joka on hyvin tämän kysymyksen hahmottanut. Hän täällä korostaa työssään innovaatioita, jotka ovat Lissabonin sopimuksessa mainitut. Ja tässä haluaisin herra Trichet teitä vielä muistuttaa siitä, mikä tuntuu unohtuneen Lissabonin sopimuksessa on yksi uudistus ja se tarkoittaa sitä, että me voimme julkisesti keskustella kasvu- ja vakaussopimuksesta. Eh, herra Rehn täällä puhui näistä toimista, jotka ovat hyvin rohkeita ja jotka ovat oikean suuntaisia. Kurin, kuria parannetaan ja makrotalouden tasapainoa haetaan, aivan kuten Maltsin mietinnössäkin. Quantum Leap kuten sanotaan, niin miten se liittyy tähän hallintoon? Minun täytyy myöntää, että Jean-Paul Gauzessin kanssa olen yhtä mieltä, että kentällä kysytään, että miten nämä ehdotukset, joita komissio teki syyskuussa, ovatko ne vielä ajankohtaisia? Otetaanko niissä kriisi huomioon, se kriisi, mikä nyt on meneillään? Voimmeko me mennä pitemmälle ja sanoin, että euron luojat eivät koskaan ajatelleet, että meillä olisi vain tällainen, talo, että meidän talouspolitiikka me koordinoitaisiin. Siellähän ajateltiin vain mm, poliittisia päätöksiä, joita parlamentti sitten valvoisi. Se, mikä minua vähän hämmentää, kun puhumme kansalaisille, meillähän on autoilijoita eri maissa, jotka ovat samanaikaisesti ajamassa ja samanaikaisesti poliisina tien varressa. Eli tässä on nyt samanlainen järjestelmä, että ollaan kahdessa eri tehtävässä. Eihän tiellä tällainen toimi ja miten tämä toimii tässä. Me haluaisimme nyt tietää, minkälainen tämä finanssivalvonta on, koska se on hyvin eurooppalainen asia. The Greens. Sitten vihreiden ryhmän puheenvuoro, herra Sven Kigold. Ja, vielen Dank auch erstmal von unserer Seite. Kiitoksia myös meidän puoleltamme Baltsille hyvästä yhteistyöstä. Pystymme vielä tuomaan joitakin ehdotuksia, jotta saatiin mietinnöstä vielä tasapainoisempi. 2009-2010. Siinähän olivat tunnusmerkkeinä epätavanomaiset toimet EKPltä ja yleensä kun otettiin huomioon tämä epätavanomainen talouskehitys, niin haluaisin kiittää Trisheitä juuri, koska hän ei on nähty, että tällaisen vakaussopimus ei riitä. Tarvitaan tehokasta koordinointia teollisuuspolitiikassa, joka ei huomioon pelkästään julkista velkaantumista, vaan yksityisen myös käsittelee näitä taloustilanteita ei pelkästään vajamaissa, vaan myös ylijäämämaissa. Tarvitsemme lähestymistavan, joka ottaa myös omaisuuden arvot, ei pelkästään muut hinnat. Ja niiden mahdolliset kuplat ottaa myös huomioon. Mutta lopulta tarvitsemme myös puitteet verokilpailulle Euroopan unionissa. Ei, ole, ei voida hyväksyä, että menopuolella on massiivisia säästöohjelmia ja sitten tulopuolella edelleen on niin, että maat lähtevät rajoittamattomaan verokilpailuun. Eikä tätä voida selittää kansalaisille, että tällaisessa tilanteessa, kuten nyt, kun Irlannin pankkeja pelastetaan, mutta ei samanaikaisesti huolehdita siitä, että tämä skandaalimaisen alhainen yhteisövero 12,5 prosenttia, ettei sitä voitaisiin asettaa normaalille eurooppalaiselle tasolle. Tässä pitäisi puhua hyvin selvästi toistamme kanssa. Haluaisin tri- Trisheitä vielä esittää hänelle kaksi pyyntöä. Kohtassa 21 avoimuus ja 39 eh, vaka- va- vakuuden hyväksyminen. Olisin iloinen, jos voisitte näistä kohdista voisitte sanoa vielä jotain konkreettista, niin minä ja myös varin muut varjoittajat olivat siitä tyytyväisiä. Swinburne. Sitten Swinburne konservatiivistit ja reformistit. Thank you. Kiitoksia. Haluaisin onnitella herra Valtsia tästä mietinnöstä, mutta kuitenkin aikoina, jolloin euro kohtaa joka päivä uusia kriisiä ja yleisesti hyväksytään, että uudenlaiset hallinto tavat ja uusia sääntöjä tarvitaan, jotta selvitään, niin on kovin vaikeaa, että EKP voisi erittäytyä globaalista asioista. Nyt tässä on globaalilla tasolla yritetty etsiä ratkaisuja globaaleihin kriiseihin koordinaatio rahoitusongelmien ratkaisemisessa on ollut aivan ennen näkämätöntä, mutta tässä on vahvana vaarana se, että monenvälinen koordinointi hajoaa. Jos EKP haluaa ennen kaikkea suojella euroa, niin Fedi haluaa dollaria suojella ja kiinalaiset omaansa. Ja me kaikki tässä häviämme. EKP on tehnyt tässä vaikeaa työtä ottaessaan huomioon erilaiset kulttuurit rahapolitiikassa tässä on myös paljon sisäistä painetta, mutta EKP voi hyödyntää kokemustaan vahvistaakseen yhteistyötä EUn ulkopuolella myös globaalille tasolle. Sitten herra Klute Guikalta NGL-ryhmästä. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kysyn. Kiitoksia. Ensinnäkin kiitoksia kollega Baltsille hyvästä yhteistyöstä. Minun täytyy korostaa sitä, että meillä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä. Hyvin monet uskoivat, että euron kriisi olisi jo ohi. Irlanti osoittaa, että näin ei suinkaan ollut. Kuten, kuten ennenkin, finanssimarkkinat ovat myllerryksistä. Ja täällä on hyvin suuria velkoja, täytyy, täytyy miettiä, miten spekulanttien kanssa tehdään, ja meidän täytyy katsoa, mihin tämä johtaa. Tällä, hetke, tällä kertaa ei ole mitään petollisia kreikkalaisia kyseessä, vaan irlantilaisia, eh, jotka tarvitsevat nyt eurooppalaisrahaa pankkiensa pelastamiseen. He, hehän ovat olleet sääntelyn purkamisen esimerkillisiä malleja. Miten sitten Portugali siellä korot nousevat, EKPllä on tässä oma vastuunsa tässä draamassa. Se on eh, on käyttänyt bondeja omalla tavallaan. Ja tässä nyt e, tämä johtaa köyhyyteen ja epävarmuuteen Euroopassa. Miten pankkikriisi e, sitten hoidetaan? EKP tätä hoitaa. Jos te haluatte valuutta unionin pelastaa, niin ottakaa euro joukkovelkakirjat käyttöön. Dank, Herr Klute. Es gibt eine Nachfrage zu Ihrem... Herra Klute, eh, puheenvuoronne liittyen on lisäkysymys Hans-Peter Martinilta. Haluatteko suostua siihen? Das spricht ja nichts dagegen. Gibt es eine Frage von Hans-Peter Martin? Oliko Hans-Peter Martinilta oli kysymys 30 sekuntia vastaus. Den Herrn Kollegen Kiitoksia. Kluutelta haluaisin kysyä, että se mitä hän ehdottaa, hänen reseptinsä, sillä tavalla, että olisi näitä eurobondeja, niin miten se eh, sopisi sitten yhteen eh, Saksan perustuslakituomioistuimen näkemysten kanssa? Jos tällaista toimenpidettä puolustettaisiin, niin Karlsruhen tuomioistuin sen muuttaisi kuitenkin. Herzlichen Dank, Herr Auch wieder 30 Herra Klute, 30 sekuntia jälleen teille. Tämä on hyvin vaikea arvioida, hyvin vaikea tilannehan tämä on, mutta toisaalta sitten minä olen sitä mieltä, että tilanne on niin pahaksi jo mennyt, että pitäisi ajatella aivan uudella tavalla mutta aivan tällä yhdeltä seisomalta en voi vastata teille. Kiitoksia kovasti. Jatkamme puheenvuorojen mukaisessa järjestyksessä. Seuraavaksi John Bafton, Vapaa- ja demokraattinen Euroopan puolesta. Kaksi ja puoli minuuttia. Uh, thank you, madam. Kiitoksia, rouva puhemies. Minä luin Ekon valiokunnan mietinnön EKPn vuosikertomuksesta suurella mielenkiinnolla. Mietinnössä toden, todetaan, että euroalueen jäsenvaltioiden välillä on valtaisia eroavaisuuksia tämän toimanpanoksensa tämän päivän ongelmille. Nämä eroavuudet johtavat myös suuriin vaikeuksiin rahapolitiikassa euroalueella ja joidenkin jäsenvaltioiden ongelmat heijastuvat koko alueeseen ja johtavat euroalueen toimimattomuuteen. Tässä on vahvasti vaadittu euroalueen raha, ja talouspolitiikan vahvempaa koordinointia ja tässä on haluttu myös parantaa rahoitushallintoa, mutta tässä No, jotkut jäsenvaltiot ovat erityisvaikeuksissa ja monet toimet eivät ole oikein kontrollissa. Kuitenkaan järjestelmässä ei ole riittävästi joustavuutta eikä itsemääräämisoikeutta niin, että jäsenvaltiot voisivat hallituksen, hallitusten kautta tehokkaasti puuttua asioihin. Kriisi ja pelastustoimet ja kannustinpaketit ovat johtaneet tiukkoihin säästötoimiin, jotka ovat vahvasti rajoittaneet hallitusten toimintamahdollisuuksia. Yksi perustelu on se, että yhtenäisvaluuttaa ei voi olla, jos eh, ei hyväksytä sitä, että eri jäsenvaltioiden välillä eroavaisuudet vain lisääntyvät. Realistit kuitenkaan tietävät, että näin ei tapahdu. Tämä on ihmisluonnon vastaista koska ihminen aina hakee demokratiaa tässä. Minä e, olin hämmästynyt siitä lausunnosta, että Viron euron käyttöönotto osoittaa sen, miten euron luotetaan. Tässä niin hyvinä kuin huonoina aikoina on varanto ja yhteisvaluutta toimii vain oikeissa olosuhteissa. Kenties tässä nyt komissio on asettanut kärryt hevosen eteen, vaikka yhdistynyt kuningaskunta ei olekaan euroalueella, niin me kärsimme kyllä näistä pelastustoimista. Ja tässä kun Euroopan unionin taloudet ovat toisiinsa kärjittyneitä, niin nyt näyttäisi siltä, että pelastuksen hetki on jo mennyt ohi. Sitoutumisen puolesta Hans-Peter Maarin kaksi minuuttia. Danke schon, man würde sich wünschen, me toivoisimme, että voisimme tähän asettaa varauman tähän äh, kollegamme äh, mietintöön. Me oppisimme paljon, jos, jos te herra, äh, herra Trichet kertoisitte, miten 2008 ja 2009 ovat menneet. Tämä on nyt vähän tällaista eh, sumussa ajoa, koska me tiedä, emme tiedä näistä kehyksiä, missä kuljetaan. Toisaalta sitten, herra Trichet, te olette tuoneet eh, esille, että näitä toimenpiteitä, rahoitusta, näitä siis eh, pidennetään. En tiedä, onko tämä niin hyvä ja pitää aina, onko se aina hyvä verrata Greenspaniin, mutta yksi asia on varma, kansalaiset eivät tiedä, mitä varten tämä, mihin tätä likviditeettiapua käytetään. Nyt irlantilaisille annettava apu sekään ei ole läpinäkyvää. 130 miljardia on Irlantiin jo mennyt, 35 miljardia erälle saksalaiselle yritykselle. Miksi tällaista on? Miksi me emme voi sanoa, että ketkä, ketkä ovat nämä todelliset velkojat? Onko Allianzin henkivakuutukseni siellä? Ja miten saksalaiset pankit, miten ne ovat täällä mukana? Ja jos näin on, niin me käymme väärää keskustelua. Me tarvitsemme rehellisyyttä kansalaisille. Meidän pitäisi pystyä sanoa, että kenen raha se on, joka menee tällä tavalla väärän, väärin, väärin tavoin juokseen Irlantin ja onko sitten Irlannin pankkijärjestelmä hyvä? Miksi me emme voi hyväksyä konkurssia? Eihän tässä voi olla tällaista Lehman Brothers-tapahtumaa. Siis siellähän on riskejä ja sieltähän meni kaikki voitot yksityisille. Sitten muut kuin ryhmäpuheenvuorot. Ja ensimmäisenä Rava Galfeld, puolitoista minuuttia. Köszönöm tisztelt elnök asszony! először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. haluaisin kiittää ensiksikin esittelijää hän on tehnyt erinomaista työtä. Ja Euroopan parlamentti on ylin elin, joka on tilintekovelvollinen kansalaisia kohtaan EKPn osalta, niin siinä mielessä on hienoa, että Riche on täällä ja tähän säännöllisesti tämän rahoitusvuoropuhelun puitteissa meitä tapaa. Kriisi on globaali ja sen vuoksi myös vastaisen täytyy olla globaalia luonteeltaan. Täytyy ottaa huomioon myös se, että jäsenvaltioilla on rahoitus- ja talousongelmia ja ne vaikuttavat koko euroalueeseen. Olen sitä mieltä, ja olen siis samaa mieltä mietinnön kanssa, että ongelma oli se, että jäsenvaltiot eivät pitäneet vakaisen kasvusopimuksesta kiinni. Ja se on, voisi olla syy uudelle kriisialolle. Seuraavaksi voisi tulla valtionvelkojen kriisi. Toivon kovasti, että EKP reagoi tähän positiivisella tavalla ja saataisiin aikaan todellinen talousunioni ja näin EU vahventuisi ja euroalue vahventuisi. Olen varma, että pystymme irtautumaan tästä kriisistä, pystymme oppimaan läksymme tästä kriisistä myös. Kiitoksia. Nun spricht Robert. Kiitoksia kovasti. Sitten Robert Goebbels, kolme minuuttia. Chers collègues, l'euro connaît des problèmes. Niin, me tiedämme ongelmat, eh, mutta kun systeemikriisi iskee, niin mistä on kysymys? Siis valtion velkaantuminen on ongelma, suuri ongelma – mutta tällä tehdään julkisia toimia, joilla yksityispankit pelastetaan. Finanssikriisi on levinnyt reaalitalouteen sillä tavalla, että työttömyys on kasvanut ja aktiviteetti laskenut. Me emme ole ymmärtäneet kriisistä Wall Streetillä mitään. Siellä spekulointiin rahamarkkinoilla. Täytyy nostaa eh, korkoja siis näille maille, joilla on vaikeuksia, niin ne täytyy, ne täytyy panna kuriin. Eurooppalainen solidaarisuus eh, on syntymässä hyvin tuskallisesti. Kreikan pelastaminen eh, tarkoitti sitä, että pelastettiin ranskalaiset ja saksalaiset pankit, joilla oli näitä velkoja ja nyt tässä pelastetaan brittien, brittien pankkeja ja koko maailman pankkeja, jotka olivat siellä Irlannissa läsnä. Euron kurssi on volatiili ja markkinat ovat eh, lemot, levottomat, kun on tällainen valuutta sotakin meneillään. Ja kiinalaiset eivät enää laina dollareita, vaan myyvät niitä. Taloustilanne on hyvin huono monissa maissa, alijäämät suuria. 50 50 osavaltiot, 50 osavaltiosta 48 oli jäämäistä USAssa. Euro, euro, euro vakaana elää, kuten herra Trichet sanoi. Meillä on paljon ongelmia ja euroon kohdistuu epäilyksiä 27 Euroopan maata vievät paljon, ovat suurimpia palvelun viejiä ja tuojia. Meillä on parhaat sisämarkkinat. Eurooppalaiset eh, yritykset vievät kaksi kertaa enemmän keskenään kuin ulospäin. Ja kolmansiin maihin on paljon investointu. 500 miljoonaa ihmistä, 7 prosenttia maailman väestöstä ja tämä alue vastaa 30 prosentista maailmankauppaan. Euroopan unioni, joka tekee paljon kehitysapua. Ja lopuksi vielä haluaisin sanoa, että ja puheenjohtaja keskeyttää. So, nächste Rednerin ist Frau In Seuraavaksi Rova Enti Welt. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kuten täällä on korostettukin kollega Gosesin toimesta, jotkut ihmiset inhoavat euroa. He pitävät sitä pahan lähteenä ja he ovat he näkevät euroalueen romahduksen, mutta nämä ihmiset elävät menneisyydessä, he ovat väärässä. Euro ei ole aiheuttanut nykyongelmia, päinvastoin euro suojelee meitä vielä pahemmalta. Me tarvitsemme yhteisvaluuttaa, mutta me tarvitsemme myös asianmukaista euroalueen hallintaa. Yhte, yksimielisyyteen perustuva löyhä yhteistyö ei ole enää vaihtoehto. Me olemme nyt tässä valtaisan ö, ö, kuilun partaalla. Joko sinne tiputaan tai pelastaudutaan. Nyt ei, riity, nyt ei riitä, että luodaan erilaisia työryhmiä ja puhutaan mahdollisesta läheisemmästä yhteistyöstä, tai sitten ei. Hyvä uutinen on se, että jäsenvaltiot näyttävät nyt toimivan nopeammin ja päättäväisemmin Irlannin osalta, koska tässä todella tarvitaan nyt jämäkkää toimintaa. Kysymys ei ole pelkästään yksittäisten maiden pelastamisesta, vaan kyse on euroalueen uskottavuudesta. Kyse on siitä, että maailma kokeilee meitä, kykenemmekö me toimimaan todella. Maailman luottamus euroalueeseen on tähdellinen valuuttamme vakauden kannalta. Raha taskuissamme riippuu, sen arvo riippuu siitä luottamuksesta, mikä muilla on siihen, joten minä todellakin eh- nyt kehottaisin, että poliitikot eivät eivät enää toimisi poli, ö, populistisesti, eivätkä repisi euroseteleitä, vaan todella olisivat, ottaisivat vastuun yhteistä valuutastamme. Sitten nämä säästötoimet lopuksi. Monet kritisoivat niitä ja jotkut sanovat jopa, että ne vahingoittavat taloutta taloutta. Tietysti meidän täytyy toimia varovaisesti, mutta säästötoimet ovat välttämättömiä, että pitkällä aikavälillä voidaan tervehdyttää julkinen talous. Ja on aika myös osoittaa solidaarisuutta euroalueen maiden välillä. Mielestäni meidän ei pitäisi puhua pelkästään kulupuolesta, vaan pitäisi myös puhua tulopuolesta, koska Sielläkin tarvitaan uudistuksia ja niitä on jo aivan liian pitkään odotettu. Oli kysymys sitten työmarkkinoista tai puhemies keskeyttää Van Dalen herra Van Dalen, Voorzitter, sinds de introductie van de euro heeft de ECB niet zo'n bewogen jaar gekend als... Euron käyttöönoton käytöstä lähtien EKPllä oli varmasti vaikein vuosi vuonna 2009 ja kriisistä on aiheutunut paljon työtä ja edelleenkin niin on. se, että eurooppalainen hätärahasto on perustettu siellä, mikä rakenneratkaisu on edelleen liiallista velkaantumista, jota ehkä voida koskaan maksaa takaisin Kreikan ja Irlannin tapauksessa mahdollisesti. Nyt auttaa säästäminen, tiukempi budjettikuri ja automaattiset sanktiot. Luojan kiitos. Paltsin perinnössä tehdään selväksi nämä asiat ja toivottavasti neuvosto myöskin nyt tarttuu tähän vakaus- ja kasvusopimukseen. Tarvitsemme säästöjä, jotta voimme päästä kriisistä irti. Enemmistö tässä parlamentissa haluaisi so- soveltaa myös ähm, budjettisääntöjä Euro- Euroopan budjetille kansalaiset eivät ollenkaan ymmärrä sitä, että Euroopan parlamentti haluaa vielä lisää Euroopan budjettiin. Sitten herra Paska minuutti. Kiitoksia. Herra Trichet, Reutersin raportin mukaan syyskuussa on sanottu, että jos olisi tiettyä, tiedetty, että Slovakia ei olisi osallistunut Kreikan rahoittamiseen, se ei olisi päässyt mukaan euroalueeseen. Itse asiassa on niin, että Kreikka ei pystynyt maksamaan omia velkojaan. Ja piti olla vapaaehtoista tämä Kreikan pelastamiseen osallistuminen. teidän kuukausipalkkanne, sillä voitaisiin Slovakiassa syöttää sata perhettä. Ja kun näin on, niin miksi teidän mielestänne pitäisi tehdä niin, että ystävänne pankkisektorilla saisivat lisää kaviareja syötäväkseen sillä tavalla, että Slovakialta viedään leipä suusta? oikea kritiikkiä. Sitten Ferreira, kaksi minuuttia. Obrigada. Kiitoksia, hyvä puhemies. Irlannin tilanteeseen puuttuminen osoittaa sen, että Euroopan unionin olisi pitänyt ennakoida jo yhteistä vastausta eurooppalaisille pankeille, erityisesti suurille pankeille, ennen kuin ö, olisi käsitelty lähestulkoon mitään muuta asiaa. Tänään me käsittelemme, keskustelemme jäsenvaltioiden konkursseista, eikä meillä vieläkään ole mitään selviä vastauksia Euroopan, Euroopan pankeille. Toimintaputtuminen Kreikassa ja tämän tilanteen kehittyminen osoittaa sen, että Eurooppa tarvitsee eurooppalaisia ratkaisuja ja nämä ratkaisut, joita löydetään, niin ne täytyy olla ennen kaikkea kahdenvälisiä ratkaisuja mutta tässä toimitaan nyt kriteereillä, jotka eivät ole selviä eikä kestäviä. Tässä kontekstissa EKPllä täytyy olla tällainen ankkurirooli. Sen täytyy täyttää tyhjöitä eritoten mitä tulee ö, itsenäisten valuuttojen heikkouteen. Mutta me emme voi keskipitkällä aikavälillä jatkaa tällä tavalla. Tämän vuoksi minulla on kolme kysymystä. Herra EKPn pääjohtaja, ensinnäkin, mikä on EKPn kanta vahvaan todelliseen solidaarisuuteen perustuvaan järjestelmän jäsenvaltioiden välillä, mitä tulee suvereniihin valuuttoihin. Me tarvitsemme tätä. Toiseksikin, mitä eroavaisuuksia on ollut, jotka johtivat siihen, että EKP ei allekirjoittanut kaikkia työryhmän Van Rompuyn työryhmän suosituksia. Ja kolmanneksikin EKP on sitä mieltä, että Euroopan, voiko Euroopan unioni selvitä näiden yhä suurempien kasvueroavaisuuksien kanssa, joista jäsenvaltiot kärsivät, ilman että on mitään yhteistä välinettä, jolla voitaisiin saada jonkinlaista yhdenmukaisuutta näihin kasvustrategioihin. Kiitos kovasti. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Ja ensimmäisenä Sean Kelly, olkaa hyvä. Mar feshere érnach ni fedelem ar ágahfuil me rovrodúl fi Qatar. Minun täytyy sanoa, että en ole kovin ylpeänä kuunnellut sitä, mitä kuulen tänään. Olen varma, että useimmat kansalaisemme haluavat sen tehtävän, mitä täytyy tehdä. IMF ja EKPltä on onneksi tulossa tukea. Toiseksi, ja tärkeämpää on se, tämä valvonta-arkkitehtuuri viranomaisten keskuudessa täytyy tehdä äh, tehokasta työtä niin, että hämärväräisten pankkien, nukkuvien äh, sääntelijöiden äh, ongelma ei toistu tulevaisuudessa. Yritysverossa on kyse subsidiariteetissa muilla eurooppalaisilla valtioilla on samanlaisia kantoja ja se voisi pahentaa hyvin pahaa tilannetta Irlannissa. Tiedän, että Irlannin ihmiset haluavat jotain tehtävän ja parannus tulee asioihin. Herzlichen Dank. Nun spricht Herr de... Kiitoksia. Sitten herra De Rossa. Myöskin minuutti. Rouva puhemies, te olette antaneet meille tänä iltana enemmän tietoja kuin Irlannin hallituskonsonan, joka on johtanut meitä harhaan ja valehdellut meille kuukausien ajan. Hallitus on ollut huolissaan enemmän oman perinteisen legitimisyytensä puolustamisesta kuin irlantilaisten ö, elinolosuhteiden puolustamisesta. Haluaisin, että vahvistaisitte, että aikataulut tuelle ovat sellaisia, että Euroopan unionin sosiaaliset tavoitteet otetaan huomioon, samoin kuin se, se että täytyy varmistaa, että EU, Irlannin kapasiteettia viedä taloutta eteenpäin ja luoda työpaikkoja ei varanneta, vaaranneta. 12,5 prosentin yritysveron kasvattaminen Irlannissa ei ole mikään ratkaisu Euroopan tämänhetkiseen kriisiin, mutta jos sitä nostetaan, niin se voi johtaa vielä pahempaan talouskriisiin Irlannissa. Sitten Ulla Schmidt, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Kiitoksia pääjohtaja Trichelle ja komissaari Reenille tässä hyvästä työstä, jota he ovat tehneet. Minulla on hyvin konkreettinen kysymys teille molemmille. Minun maassani, joka ei ole mukana euroalueessa, niin käydään edelleen keskustelua siihen suuntaan, että tätähän me ajattelimme, kun torjuimme euron vuonna 2001 kansanäänestyksessä ja mehän olimme oikeassa. Euro ei voi toimia. Nyt haluaisin kysyä teiltä, hyvät herrat, että tämähän on väärä väite, koska teidän keskeinen tehtävänne on nyt selvittää, että miten on mahdollista, että euroalue ja Eurooppa on joutunut tähän tilanteeseen. Tarkoittaako se, että eurolla valuuttana on ongelmana vai joutuuko se siitä, että meillä on Espanjassa, Irlannissa, Portugalissa sellaisia poliitikkoja, jotka eivät itse ole työtään tehneet, koska muuten minä en ymmärrä, en voi selittää kotona. Nun erhält das Wort. Kiitoksia. Sitten Joe Higgins, olkaa hyvä. Thank you, President. Uh... Kiitoksia puhemies, herra Trichet. pank keskuspankin pääjohtajana, miksi te ja Euroopan unionin komissio olette antautuneet spekuloijille ja näille finanssihaajille kansainvälisillä markkinoilla? Annatte heidän äh, aiheuttaa paniikkien markkinoilla eläinen kriisistä. Paniikkihan on luotu teidän tekemään välintulon, jotta voidaan taata äh, näille huonovella haltijoille, koska he ovat uh-, uhanneet teitä, että he hyökkäisivät seuraavaksi Portugalin ja Espanjan kimppuun. Te ja komissio sen Rehn, antaudutte markkinadiktatuurille, joka ei ole vastuussa kenellekään. Haluaisin teitä perustelemaan tämän. Yksityiset keinottelijat ja jokuvelkakirjalainen halijat menevät yksityisiin diileihin yksittäisten developer, äh, ja pankkireiden kanssa Irlannissa yksityisen voittajan puolesta. Ja sitten kun se epäonnistuu, te puolustatte tätä surkea hallitusta Irlannissa ja köyhät ja eläkeläiset kantavat nämä kulut ja nyt sitten IMF tulee kuvaan mukaan ja irlantilaiset maksavat. Moraalisesti ja millään muullakaan tavalla heidän ei pitäisi joutua maksamaan ja tätä tuhoisaa hyökkäystä täytyy pystyä vastustamaan demokratia heidän asemansa kohtaan. Herr Batten. Sitten herra Batten, olkaa hyvä. Thank you very much, madam. Kiitoksia, rouva puhemies. Omassa vaalipiirissäni Lontoossa ei voida kantaa tätä 88 punnan henkilö, per henkilömaksua Irlannin tukemiseksi. Irlannilaiset ovat itse oman onnettomuutensa aiheuttaneet. Hallitus on huonosti taloutta hoitanut ja täysin epärealistisella tavalla, mutta pahinta oli se, että Irlanti liittyi Euroopan yhteisvaluuttaan. Ensimmäinen askel ongelmien ratkaisemiseksi on irtautua euroalueesta, mutta Irlanti on sen sijaan hyväksynyt alistumisen Euroopan unionin rahoitushallintaan. Mitä pitempään menee siinä, että eurosta irtautuu siitä, pahemmat vaikutukset tällä tulee olemaan ja sama pätee tietysti Portugaliin, Italiaan, Espanjaan ja Kreikkaan ja päivättä muihinkin. Ainut järkevä asia tässä on toimia niin, että Brit, brittihallinto, hallitus pitää meidät poissa eurosta. Nyt ei pidä enää hyvää rahaa heittää huonojen toimien pelastamiseksi. Nun Frau McGinn. Kiitoksia. Sitten seuraavana Rova McGuinness, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Mr. Kiitos puhemies. Herra Batten on oikeassa, koska Irlannin eh, hallitus eh, hoiti asiansa huonosti ja on hyvin valitettavaa, että kansamme mainitaan tässä salissa tällä tavalla. Mutta me tarvitsemme solidaarisuutta, ehkä Batsen ymmärtää tämän sanan. Me tarvitsemme Englantia yhtä paljon kuin Englanti tarvitsee Irlantia ja sen taloutta. Me olemme hyvin tiiviisti kiinteissä linkitetty toisiimme nämä taloudet. Minulla olisi kysymys me tarvitsemme viileää ajattelua ja hyvää tietoa. Missä eh, nämä stressitestitilanne, mikä se stressitestitilanne on ollut, koska aivan selvästi Irlannin pankkien kohdalla se ei ole onnistunut. Sitten EKPlle yksi kysymys vastattavaksi. Mikä sen mandaatti on? Eh, täällä Trichet äsken puuttuikin siihen aluksi, mutta kun pankit ovat toisiinsa sitoutuneet Ranskassa ja Saksassa ja kaikki ne, jotka investoivat, investoivat Irlantin pankkeihin, niin miksi näin tehtiin? Tässä on, meil, meillä on tulossa vaalit. Herzlichen Dank, spricht. Kiitos kovasti. Sitten Rava Jaakonsaari, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja eun perustajaisä robert schuman sanoi että euroopan unioni kehittyy kriisien kautta ja nyt kehitys on no mahdollisesti nopeasti koska kriisejä on päällä aika paljon

Herr Trichet. Hyvä puheenjohtaja Trichet, me tiedämme, että Euroopan keskuspankin tehtävä on valuutan vakauden hoitaminen. Ja tässä olemme aina teitä tukeneet tukeneet. Kaksi vuotta pitkä kriisi on osoittanut, että pitää myös vaikuttaa finanssimarkkinoiden vakauteen ja koko järjestelmään. Ja tätäkin tehtävää te olette hoitaneet mutta kuitenkin te olette voineet tehdä sen yhteistyössä vain hallitusten kanssa, koska tässä te ette ole olleet poliittisesti riippumaton, vaan tässä on jouduttu tekemään yhteistyötä hallitusten kanssa. Kuinka te olette tulevaisuudessa ajatelleet roolianne? Miten te toisaalta olette riippumattomia ja miten sitten toisaalta ihan oikein pystytte tehtäviänne hoitamaan? Ja miten voidaan varmistaa se, etteivät hallitukset puutu riippumattomuuteen? Kiitoksia. Ja sitten Rova Figueiredo viimeisenä. Kiitoksia, rouva puhemies. Eroavaisuudet ja epätasapainoisuudet euroalueen talouksien välillä vakavoituvat, vaikka on annettu paljon lupauksia ja tehty paljon ehdotuksia. Seuraava kysymykseni tuleekin esille. Eikö nyt olisi aika uudelleen arvioida politiikkoja? Eikö näin heikkojen talous, talouden maiden osalta pitäisi uudelle miettiä, mihin kasvu- ja vakaussopimuksen tiukat kriteerit johtavat. Ne vievät vielä suurempaan köyhyyteen ja epätasa-arvoisuuteen. Eikö nyt olisi aika hieman kiinnittää huomiota esimerkiksi myös sosiaalisiin kestävyyteen Portugalissa tällä viikolla esimerkiksi työntekijät menevät yleislakkoon protestoidakseen säästöpolitiikkaa vastaan. Sehän tarkoittaa investointien ja palkkojen leikkauksia. Nämä johtavat vielä vakavampaan taantumaan. Eikö nyt olisi kenties aika muuttaa politiikkaa ja asettaa prioriteettiasemaan sosiaalinen kestävyys ja solidaarisuuden luominen? Kiitoksia. Sitten me jatkamme antamalla puheenvuoron komissiolle ja eh, komissaari Olli Rehn. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Arvoisat eh, edustajat, eh, ensinnäkin haluan kiittää teitä hyvin vastuullisesta keskustelusta. Edustaja Jaakonsaari totesi että euroopan unioni on kehittynyt aina kriisien kautta. se on pitkälti totta ja näin käy myös tällä kertaa sekä lyhyellä tähtäyksellä kun joudumme toimimaan palokuntana pysäyttääksemme niitä palopesäkkeitä joita meillä on tällä hetkellä jotka uhkaavat euroopan rahoitusvakautta tällä hetkellä työskentelemme varsinkin irlannissa euroopan talouden vakauden turvaamiseksi ja samaan aikaan pyrimme rakentamaan sellaista pidemmän sihdin eurooppalaista arkkitehtuuria joka todella vahvistaa talousliittoa ja täydentää jo tällä hetkellä vahvaa rahaliittoa vahvalla ja todellisella talousliitolla eli toteuttaa alkuperäisen tavoitteen talous ja rahaliiton toteuttamisesta. molemmat työt ovat tärkeitä. meillä ei ole varaa laiminlyödä kumpaakaan. meidän pitää toimia koko ajan sekä palokuntana näiden metsäpalojen pysäyttämiseksi ja samaan aikaan rakentaa uutta eurooppalaista arkkitehtuuria paremman rahoitusmarkkinoiden sääntelyn vuoksi ja talousliiton paremman toiminnan vuoksi. irlanti on vaikeuksissa. edustaja jaakonsaari hyvin tietää että meillä suomessa on sanonta että auta miestä mäessä älä mäen alla. tämä pätee yhtä hyvin myös naisiin. nyt on hyvin tärkeää että me kaikki pidämme pään kylmänä ja pyrimme tukemaan irlantia sen ollessa vaikeuksissa ei pelkästään irlannin itsensä takia vaan myös euroopan talouden vakauden takia jotta me emme anna tilaa sille että tällä hetkellä vielä oraalla oleva talouden kasvu voisi kärsiä tästä tilanteesta on tärkeää että me luomme edellytykset sille että euroopan talous voi kasvaa kestävällä tavalla ja että me kykenemme huolehtimaan paremmin työllisyydestä. siitä tässä on kyse euroopan talouden kestävästä kasvusta ja työllisyydestä. hyvät naiset ja herrat haluaisin kiittää teitä tästä hyvin sisältörikkaasta keskustelusta ja olen yhtä mieltä herra gauzsn kanssa siitä että kyllä meidän täytyy paremmin selittää miksi me teemme sitä mitä teemme ja meidän täytyy varmistaa ja vakuuttaa kansalaisemme uudelleen. nämä ovat vaikeita hämmentäviä aikoja. Ja ne ovat alttiita, altistavat meitä hermostuneisuudelle ja väärälle tiedolle. Meidän täytyy kaikkien tehdä oma työmme, jotta asianmukaisesti voimme tiedottaa haasteista. Ja täällä Euroopan parlamentissa teillä kansalaisten edustajilla on avainasema tässä. Kyse, kyse ei ole siitä, että etsitään syntipukkeja, vaan kyse on eurooppalaisen rakennelman vahvistamisesta. Rakennelman, joka on suojellut Euroopan kansalaisia paljon pahemmilta seuraamuksilta. Puheet eurooppalaisen hankkeen purkamisesta on, ne ovat vastuuttomia. Kaikki jäsenvaltiot olisivat olleet paljon paljon hankalammassa tilanteessa en ilman Euroopan unionia ja sen antamaa suojakilpeä. Eurooppa, Euroopan unioni on ja tulee olemaan edelleen Euroopan kulmakivi. Kysymys ei ole pelkästään teknisistä ja rahallisista järjestelyistä, vaan tämä on koko Euroopan unionin kulmakivi ja tämän vuoksi on tähdellistä, että me teemme kaikkemme suojellaksemme ja vahvistaaksemme Euroopan, Euroopan käsitettä. Rova puhemies, aivan lopuksi haluaisin todeta tähän, että Rova Goulart esitti erittäin tärkeän huomion viitatessaan alkuperäiseen tavoitteeseen, joka oli niillä, jotka loivat raha- ja talousliiton. Siihen haluttiin hyvin vahva poliittinen ulottuvuus, tällainen poliittinen unioni. Pääjohtaja Trichet paremmin voi tästä antaa todistuksesta kuin minä, koska hän oli paikalla, mutta olen yhtä mieltä asiasta. Ja tämän vuoksi lainsäädäntöpaketissamme, joka on nyt parlamentin ja neuvoston käsittelyssä, me haluamme lisätä vahvaan raha- ja talousliittoon uuden elementin niin, että luottaisiin vahva raho- ja talousunioni. Ja minun mielestäni nyt todella on korkea aika antaa elämää tälle asialle ja tämän vuoksi tämän kuun lopussa tuleekin tämä lainsäädäntöpaketti. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Kiitoksia komission jäsen. To ähm, diesem, uh, at this point in time there is no more blue card allowed. Tässä vaiheessa ei ole, voi käyttää enää sinistä korttia. Sitä ei tunnusteta työjärjestyksen säännöissä. Jatkamme keskustelua, kuten suunniteltua. Es gibt, es gibt keine blue card. Ei ole sinistä korttia tässä osassa keskustelua. Sitä ei ole säännöissä. Toivon, että ymmärrätte, että meillä on tietyt säännöt talossa, jo, jo, joita täytyy noudattaa. Kiitoksia. Sitten Euroopan keskuspankin pääjohtaja herra Trichet, teillä on puheenvuoro. Uh, Point of order. Uh, Arvoisa puhemies, ihan työjärjestyspuheenvuoro, kuten hyvän tiedätte, minä olen valmis tapaamaan irlantilaisia kansan parlamentin edustajia keskustellakseni Irlantiin liittyvästä kysymyksestä. Tämä keskustelu nyt riippumatta Iranin erittäin hankalasta tilanteesta, nyt tässä kysymys on keskustelussa EKPstä ja EKP-vuosikertomuksesta. Keskustelun aikana on esitetty hyvin paljon kysymyksiä ja huomioita Irlannista, eikä ole mahdollista nyt vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Kuten sanoin, olen valmis tapaamaan irlantilaisia Euroopan parlamentin jäseniä ja huomenna minä olen valmis keskustelemaan kanssanne näistä asioista tarkemmin. Kiitos. Thank you, Madam President. Thank you very much indeed, Madam President. Kiitoksia. Aluksi haluaisin todeta, että kysymykset, jotka minulle esitettiin, olivat hyvin paikallaan. Ne olivat sellaisia, että ne kuvasivat kaikkia niitä aiheita, jotka tässä yhteydessä ovat tänään tärkeitä meille. Minä vastaan yhtä aikaa parlamentin jäsenille samanaikaisesti, koska nämä niin limittyvät toisiinsa. Aivan aluksi haluaisin vielä toistaa, että me olemme EMUssa siitä Mstä vastuussa, eli rahaliitosta. Ja meillä on joitakin asioita tähän E-henkin liittyen, eli talousunioniin, mutta tämä M on meidän kenttämme. Ne, että mitä eurooppalaiset ovat sanoneet, minun, että minun pitäisi tehdä parlamenttiin, eh, äänesti Maastrichtin sopimuksesta ja, ja siinä tuli mandaatiksi meille hintavakauden hoitaminen kaikille meidän, kaikkien kansalaistemme puolesta. Minä äsken tässä selvitin että hintavakauden säilyttäminen on onnistunut meille. Ja haluaisin vielä sanoa, että miten me määrittelemme hintavakauden, niin meillä on nyt kansainvälinen benchmark tässä olemassa yli lähes 12 vuotta euron aikana tämä on onnistunut ja me olemme uskottavia seuraavat kymmenenkin vuotta kaiken sen tiedon perusteella, jota nyt on saatavissa. Tämän pitäisi olla aivan selvää, koska monet kysymykset, jotka minä sain, niin aivan kuten Olli Rehn sanoi, ne puhuivat tästä talousunionin asiasta. Se on tietenkin osa emusta, mutta se ei kuulu meidän vastuu, vastuualueeseemme. Meillä on siitä ajatuksia, meillä on diagnoosimme, meillä on suosituksemme ja minä palaan tietenkin tähän asiaan. Toinen tärkeä huomioni on se, että meillä on nyt meneillään pahin kriisi toisen maailmansodan jälkeen ja se on globaali kriisi. Jolle me olisi toimineet nopeasti ja rohkeasti sekä kaikki keskuspankit että EKP ja hallitukset, niin olisi eteemme tullut pahin kriisin sitten ensimmäisen maailmansodan jälkeen, silloin kun oli suuri lama. Me olemme välttäneet tällaisen maailmanlaajuisen laman näillä toimilla. Hallitukset, nimenomaan hallitukset ja parlamentit ovat tehneet hyvin paljon sen torjumiseksi. Veromaksajan riski, joka tässä on otettu, niin se on otettu laman torjumiseksi samassa suuruudessa suhteessa BKT Atlantin molemmin puolin. Tietenkään sitä ei käytetty ihan rahana, vaan sitä käytettiin näiden tappioiden tukemiseen, mutta todellakin paljon on tehty. Tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että globaali talous ja rahoitus on sellaisessa tilassa, että sen, sitä täytyy globaalisti myös korjata. Tämä ei ole eurooppalainen kriisi, vaan tämä on kriisi, joka on vaikuttanut Euroopan tapaan hallinnoida globaalia tilannetta. Teillä on myöskin ajatuksia siitä, mitä, mitä tehdään USAssa ja Japanissa. Nämä ovat kaksi kehittynyttä taloutta ja niilläkin on tällaisia samanasteisia ongelmia. Minä en haluaisi muuttaa tätä ajatusta siitä, että tätä ei pitäisi katsoa sillä tavalla, että se on euron syytä, vaan euro on toiminut aivan siten, kuten tässä äsken totesin. Kun me katsomme valtion taloutta ja rahoitusta ja valtion talous kehittyneissä, talouks, kehittyneissä osassa maailmaa, niin siinä kontekstissa euroilla menee paremmin. Me olemme näin alijäämien kannalta paremmassa jamassa kuin Japani tai USA ehkä 6 prosentin tasolla tai, tai vähemmänkin, kun katsomme tätä konsolidoitua tilannetta. Ja nämä kaksi muuta kehittynyttä taloutta ovat 10 prosentin tasolla, eli puhun samasta vinta- tai samasta haarukasta. Se, että erät maat ovat käyttäytyneet huonosti ja nehän ovat luoneet ongelmia itselleen ja sitten ne ovat luoneet epävakautta rahoitusmarkkinoille. Ei se ole euro, joka sen on aiheuttanut, vaan tämä epävakaus on tullut sellaisista maista, joissa talouspolitiikka on huonosti hoidettu. Markkinat ovat aina tietenkin läsnä, mehän olemme markkinataloudessa, mutta diagnoosimme on se, että Euroopan toiminnassa oli se vika, että meillä oli huonoa hallintoa talousunionin puolella. Surullista on todeta, että se ei ole mikään yllätys kasvu- ja vakauspakettia on kritisoitu alusta lähtien, mutta väärin perustein. Kun minä kerron parlamentille siitä, miten olemme taisteleet, niin se liittyi siihen, että suuret maat halusivat nimenomaan tätä kasvu- ja vakaussopimusta heikentää. Ja sitten keskikokoiset maat estivät tämän vakaus- ja kasvusopimuksen heikentämisen. Te muistatte tässä muutama vuosi sitten, miten tiukkaa taistoa käytiin, koska mehän menimme aivan oikeusistuimeen asti. Komissio, komissio näki tämän asian selvemmin kuin neuvosto. Ja se vietiin todellakin tuomioistuimeen ja me olimme täysin komission tukena siinä prosessissa. Monia kysymyksiä kysymyksiä on siitä, että mitä nyt tehdään. Silloin kun komissio ehdotti, teki oman ehdotuksensa, niin meidän mielestämme se ei ollut riittävää. Kun otimme huomioon sen, miten me näimme Euroopan toimivan 27 maan kanssa, 16 euromaan pian 17, niin meidän mielestämme komission ensimmäinen ehdotus oli liian heikko näihin automatiikkoihin liittyen ja hallinnon kurin alaisuuteen. Talouspolitiikan valvonta ja kilpailukyvyindikaattorit, niiden täytyy olla tasapainossa. Tämä meni niin pitkälle, että, että tämä ehdotus, joka neuvostolta on tullut, on sellainen, että se ennestään heikentää komission ehdotusta. Me emme voi siitä sanoa muuta, muuta kuin teille parlam- hyvät parlamentaarikot, että me toimimme sen mukaan, mitä tilanne vaatii ja sitä, mitä vaaditaan nyt, on hyvää, voimakasta hallintoa. Minä sanoin viime vuonna neuvostossa, että en, en ollut ollenkaan tyytyväinen siihen, minkälainen kanta neuvostolla oli. Ja sehän oli se, mikä loppujen lopuksi sitten hyväksyttiin. No pidemmälle en haluaisi tässä mennä, koska meillä tulee olemaan monia tilaisuuksia tehdä yhteistyötä teidän kanssanne. Ja Rova Gula, mitä te sanoitte tästä kovasta työstä, jota parlamentissa on tehty. Se on tehnyt hyvää työtä neuvoston ja komission kanssa ja sitten vähitellen Euroopan kanta selkiintyy. Sitten vain minuutin verran haluaisin puhua tiedottamisesta. Meidän täytyy tietenkin koko ajan parantaa tiedottamista, mutta haluaisin siitä vain todeta, että mitä omaan tiedottamiseemme tulee – me määrittelemme hintavakauden selkeästi ja jokainen voi sen perusteella arvioida, mitä me teemme ja mitä teemme reaaliajassa. Haluaisin sanoa, että me olemme ensimmäinen suuri keskuspankki, joka ryhtyi pitämään tiedotustilaisuuksia heti hallintoneuvostomme kokouksen jälkeen, jossa diagnoositilanteesta tehtiin Eli me olemme yrittäneet olla tiedottamisen suhteen niin luotettavia kuin mahdollista. Ainoa, mitä me emme tee, on se, että me julkaisisimme yksittäisten maiden tilanteesta raportteja. On hyvin tärkeää, että tällainen instituutio, joka hoitaa 16 maan eh, valuuttaa, itsenäisen maan valuuttaa, niin meidän hallintoneuvostomme on juuri se instanssi, joka näitä päätöksiä riippumatta tekee. Monia tärkeitä kysymyksiä on esitetty. Meidän vastuumme tästä emun ämmästä e, siitä puhuin, mutta tämä E-vastuu talous, vastuu on komissiolla ja muilla, ja meidän täytyy ottaa huomioon samalla tavalla kuin muutkin riippumattomat keskuspankit, että jos talouspolitiikka on tervettä, niin silloin rahapolitiikka ja sen tehtävä muuttuu helpoksi. Jos talouspolitiikka on, talouspolitiikka on huonoa, niin rahapolitiikka saa harteilleen liian suuren taakan. Ja, ja kuten sanoin, tässä toimitaan yhteistyössä hallitusten kanssa, vaikka olemmekin itsenäisiä. Meillä on näitä epätavallisia toimia, joita olemme tehneet, ja tämä oli sellaista toimintaa, jonka mukaan rahapolitiikalla – annoimme impulsseja niihin kohtiin finanssimarkkinoita, joissa se ei toiminut hyvin. Ja tämän, tämä siksi, koska korkotaso ei siirtynyt reaalitalouteen sillä tavalla, kun olisi pitänyt. Ja tämä oli juuri se ydin näissä epätavallisissa menettelyissä, joihin turvaidumme. Ja tämä on juuri se tapa, millä rahapolitiikan kanavia voidaan käyttää – viime kollokviumissa, jossa Benankekin oli mukana, me sanoimme hyvin selvästi sen, että normaalit toimemme liittyvät rahapolitiikkaan ovat aivan eri kuin, kuin nämä erityistoimet, joilla avustetaan sitten rahapolitiikan toteutumista. Sitten herra Gausesin kysymys, joka liittyi tiedottamiseen. Tähänhän monet muutkin puuttuivat. On olemassa suuntaus eräiden tiedotuskanavien kohdalla jossa, jonka mukaan Eurooppa on syntipukkina. Se on aina euron vika, jos jotain tapahtuu. Me tiedämme, että tämä on väärin ja parlamentti sen tietää kaikkein parhaiten. On myös sellainen tapa, että jos joku menee väärin, niin se on komission vika, se on EKPn vika ja euronkin vika jopa. Tämä on tällainen klassinen syntipukkiteoria, Euro on valuutta ja se on valuutta, joka on uskomattoman hyvin pysyn, pystynyt pitämään ulkoisen ja sisäisen vakautensa. Mitä tehtiin euromaissa, niin viimeisten viiden vuoden aikana, mitä keskuspankit siellä on, ovat tehneet, niin palaan siihen myöhemmin. Mutta minä uskon, että tällä hetkellä meillä on sellainen valuutta, joka on todella vankka ja se on ihan historiallisesti vankka. Pitääkö, pitäkäämme tai siis torjukaamme tällainen syntipukin rooli. Me olemme tehneet todella paljon tiedottamisen eteen, mutta tietenkin otan tämänkin viestin vakavasti. Kaikki keskuspankit, jotka kuuluvat euroalueeseen, ovat myöskin tehneet tätä työtä. Tämä koskee tietenkin myös koko Eurooppaa, 27 maata. Kiitos, rouva puhemies. President, herzlichen Dank. Kiitoksia pääjohtaja tästä yksityiskohtaisesta vastauksesta. Sitä vaaditaankin juuri tänä ajankohtana yksityiskohtaisemmat vastaukset kuin yleensä. Kiitoksia tästä kovasti. Sitten vielä keskustelun lopuksi esittelijä herra Balt saa puheenvuoron kahdeksi minuutiksi. Danke, Frau Präsidentin. Sydämelliset kiitokset, rouva puhemies. Minä haluaisin kiittää hyvin kattavasta ja avoimesta keskustelusta kollegoita reini ja Trisheitä. Siinä oli paljon asiasisältöä, se oli asiallista. Tietysti Irlannin kollegoilta tuli myös tunteita esille. Sen tietysti voi ymmärtää. Kolmesta kohdasta olisi puhua lyhyesti. Ensinnäkin EKPn riippumattomuus. Oli oikein ja tärkeää, että hallitusten johtajat silloin, jossa Kool oli myöskin johtoasemassa, saivat läpi EKP-riippumattomuuden. EKP on euron suojelija ja mielestäni euro juuri kriisiaikoina, viime kuukausina, on ollut niin vakaa juuri sen vuoksi, että meillä on tällainen EKP kuin on. Sen vuoksi pyydän teitä, herra Trichet, että edelleenkin teette intensiivisesti työtä viime kuukausina. Jos eh, pitää ilmaistaan, kuunnelkaa ne toki, mutta teidän täytyy lopuksi kuitenkin tämä riippumattomuus säilyttää. Sitten toiseksi. Täytyy selvittää enemmän Euroopan unionin kansalaisille. Kyllä se on tärkeä asia. Ennen kaikkea nämä selvitykset niitä ei pitäisi esittää täällä joskus kritisoidulla Brysselin kielellä, vaan sillä tavalla, että todellakin vastaanottaja ihmiset mantereemmalla sen ymmärtävät. Se on minulle tärkeä kohta. Sitten viimeinen kohta. Tryse puhui Basel kolmosesta. Minäkin haluan tätä painottaa. Haluamme toimeenpana pääse kolmosen nopeasti, mutta vain siinä tapauksessa, että todellakin G20-tasolla saadaan kaikki mukaan. Ei voi olla niin, että vain Eurooppa tässä menee eteenpäin ja me olemme pioneeriasemassa yksin, mutta sitten kansainvälisesti kilpailukyky siitä vahingoittuu. Sen vuoksi puhuisin sen puolesta, että toimeenpannaan tämä kumppaneiden kanssa kautta maailman tai sitten mietitään mitä muuta vaihtoehtoja on. Kiitoksia. Die gemeinsame Aussprache ist damit. Yhteiskeskustelu päättyy tähän ja äänestys on huomenna.